Colleagues, it's um, nine o'clock by the... No niin, aseman kello näyttää yhdeksää. If I could call the, meeting to, to all. No niin, voimme varmaankin nyt aloitella. I'll start by the chairman's announcements. Ensin puheenjohtajan ilmoituksiin. aiheena koordinaattoreiden kokous, joka siis järjestettiin eilen illalla. Ensinnäkin esittelijöiden ja lausunnonlaatien nimeäminen. Yksi mietintöön liittyen siviiliilmailuun liittyvät onnettomuudet ja välikohtaukset, ja tämä on annettu EPPlle hoidettavaksi, ja kollega De Verake on nimetty esittelijäksi. Mitä tulee lausuntoihin, niin, niin ryhmät vastaavat vuoroperään näistä asioista. Mitä tulee uusien kevyiden ajoneuvojen standardointiin, niin ja CO2-päästöjen vähentämistavoitteisiin näiden kevyiden ajoneuvojen osalta. Kyse on lausunto, josta vastaa sitten ECR-ryhmä. Ja sitten vastuuvapausaiheeseen liittyvät tekstit EMSA, EASA, ERA, niin niistä vastaa siis ALDE yhtenä pakettina. Lisäksi olemme saaneet monia ilmoitusluontoisia asioita. Koordinaattorit olivat näiden, mieltä, näiden osalta sitä mieltä, etteivät ne vaadi ryhtymistä toimenpiteisiin yhtenään asetukseen 2320 liittyen, eli siviili ilmailun turvallisuuteen liittyvät yhteisön säännöt yhtenä ja lisäksi integroidun meripolitiikkojen kansainvälinen ulottuvuus ja merialan tarkkailujärjestelmä ja Tämän lisäksi EUn integroitu meriliikennepolitiikka niihinkin liittyen koordinaattorit sanovat, ettei näihin tarvitse puuttua sen kummemmin, mutta ehkäpä tulevaa komissaaria voitaisiin kuulla näiden asioiden tiimoilta, ottaen huomioon aikaisemmin laatimamme päätöslausumatekstit. Lisäksi komission tiedonanto laajentumisstrategian ja keskeisimpiin tuleviin haasteisiin vuosina 2009 ja 2010 näihinkään liittyen. näihinkään liittyen koordinaattorit eivät pitäneet tarpeellisena ryhtyä sen kummempiin toimenpiteisiin. Ja tarkoituksena ei ollut myöskään ryhtyä toimenpiteisiin, kun puhutaan aiheesta, erityisesti suojeltujen alueiden käsittelyn Välimeren alueella. Jos haluatte nähdä, mistä oikeastaan kokonaisuudessa on kyse, niin katsokaapas asiakirja. Tämä on melkoinen otsake. Siihen ei siis mitään sen kummempaa ja sitten myöskin kalastusajoneuvot ja lääkinnälliset toimenpiteet näillä kalastusaluksilla, niihinkään liittyen ei ryhdytä sen kummempiin toimenpiteisiin. Tämän tyyppisiä päätöksiä tehtiin näihin tiedonantoihin, lausuntoihin ja mietintöihin liittyen. Onko mitään huomautettavaa näihin liittyen ennen kuin siirryn seuraavaan asiaan? Jos ei, niin sitten voimmekin siirtyä komissaarin kuulemiseen. Koordinaattorit sopivat siitä, että tarkoituksena on käydä vilkasta keskustelua tulevan komissaarin kanssa ja että Kandidaatin pitäisi osoittaa selvää sitoutumista siihen, että hän tekee tiivistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Ja mitä tulee sitten kuulemisen mahdolliseen ajankohtaan, niin koordinaattorit pitivät hyvänä, että tammikuussa tulevaa vuotta kuuleminen toteutettaisiin eikä joulun alusviikolla. On kuulema jotain tämän tyyppistäkin ehdotettu, eli että kuulemisia järjestettäisiin 21. joulukuuta alkavalla viikolla. Kerroinkin koordinaattoreille, että minulla ei ole varaa ottaa tähän aikaan vuodesta avioeroa, joten minun mielestäni on hyvä päätös, että kuuleminen toteutetaankin vasta tammikuussa. Sitten komitologiaan liittyen kollega Kaeka, hän vastaa ti- pääosaston Trenissä ilmailuturvallisuudesta. Aiheena on nesteet lentokoneissa ja me olemme koordinaattorin kokouksessa keskustelleet vilkkaasti tästä asiasta ja päädyimme seuraavanlaiseen ehdotukseen – joka perustuu omaan ehdotukseeni, jolla halutaan hiukan tukea loppukuusta järjestettävää asiantuntijakokousta. Me olemme sopineet muun muassa siitä, että ensivaiheessa 2010 alkaen nesteet ja geelimuotoiset aineet niitä voidaan ottaa turva-alueille ja lentokoneisiin tiettyjen ehtojen täyttyessä. Näin voidaan parantaa matkustajien tilannetta silloin, kun he kulkevat jonkun toisen lentokentän kautta ja ostavat matkan aikana jotain nestemäisiä tuotteita. Toinen aihealue liittää, liittyy siihen, että 2012 tammikuuhun mennessä kaiken tyyppiset valvontalaitteet olisi sertifioitava kansallisella tasolla, mikäli niitä käytetään unionin kentillä ja 2013 mennessä kaikissa, kaikilla lentokentillä pitäisi olla sellaiset laitteet käytettävissä, joilla voidaan skriinata kaikki neste- ja geelimäiset aineet 300 kautta 08 asetuksen nojalla. Tämän tyyppisiä päätöksiä siis tehtiin koordinaattoreiden kokouksessa. Tämä viimeksi mainittu asia liittyy kor- komitologian menettelyyn. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tietenkin meillä loppupelissä on vaikutusvaltaa, eli siinä vaiheessa, kun asiantuntijat antavat oman näkemyksensä tästä aiheesta. Eli nämä ehdotukset on tarkoitettu turvallisuusalan asiantuntijoille pohdittavaksi. Niin, tähän aiheeseen liittyen, olepas hyvä. Niin, puhujan no, johtaja halusin vain lyhyesti kysyä, koska tänään iltapäivällä meillä on keskustelu komission kanssa. Voisimmeko antaa tämän tekstin kaikille kollegoille? Niin. We'll try and ensure that that... No, yritetään varmistaa, että kollegat saavat tämän tekstin. Passenger compensation in the event of early... Ja kompensaatiot, mikäli lentoyhtiö menee konkurssiin, päätöslauselman luonnos. Siihen liittyen koordinaattorit esittivät määräajaksi huomenna kello 12, jotta päätöslauselma ehdotuksesta voidaan äänestää marraskuun kakkosessa. Siellä siis aiheesta äänestetään keskustelun jälkeen. Sitten liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat. Ehdotuksena oli, että suullinen kysymys hyväksyttiin ja että sitä voidaan käsitellä uudemman kerran marraskuun kakkosessa. Eli nämä ovat ne kaksi aihetta, jota käsitellään kyseisessä täysistunnossa. Sitten seuraava asia. Gender mainstreaming, siihen liittyen sain naisasian valiokunnan puheenjohtajalta kirjelmän, jossa meitä pyydetään nimeämään jäsen, joka vastaisi meidän osaltamme gender mainstreaming asiasta. Ja pyytäisinkin rouva Tikaua ryhtymään tähän tehtävään ja mikäli hän ei sitä voi hoitaa, niin tiedämme, että kollega Lichtenbergerkin olisi aiheen käsittelystä kiinnostunut ja toivoisin, että varapuheenjohtaja Tikau vastaisi tästä työstä ja mikäli hän ei siihen jostain syystä kykenisi, niin silloin voisin olla yhteydessä kollega Lichtenbergerin. Sopiiko? Kollega Gross ehdotti, että minä vastaisin tästä, mutta minä kohteliasti kieltäydyn tästä kunniasta. Sitten kohtaan muut asiat liittyen keskustelimme tavarakuljetusväylistä ja koordinaattorit viittasivat muutamiin ongelmiin, joihin on aiheeseen liittyen kohdattu ja halusimme korostaa yhteistyön merkitystä asiantuntijoiden, esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken. Ja niin minä uskon, että tämä tulee toteutumaan ja ilmastonmuutos aiheeseen liittyen koordinaattorit tarttuivat kollega Alka ehdotukseen, eli että keskusteltaisiin liikenteestä ja ilmastonmuutoksesta yhdessä komission kanssa TRAN-valiokunnassa ennen Kööpenhaminan kokousta, joka järjestetään joulukuussa. Tutkimus Eurovinjettiin liittyen koordinaattorit hyväksyivät kollega Alcatrain ehdotuksen, eli että yhteinen tutkimuskeskus tulisi kertomaan meille aiheesta enemmän, esimerkiksi siitä, että mitä lisätietoja on saatu Eurovinjettiin liittyen. Tämähän on neuvoston teettämä tutkimus. Ja sitten EMSA aiheena varapuheenjohtaja tai varapääjohtaja Deroitan kutsuminen paikalle muistuttaisi teitä siitä, että parin vuoden välein virastoihin voidaan lähettää parin kolmen hengen valtuuskuntia. Ja minä ehdottaisin kollega Van Daalea ja Van Staalea, Van Daalea ja Sterks voisivat vastuuhenkilöinä käydä EMSassa vierailulla. Ja minä ja varapuheenjohtaja kollega Rike voisimme sitten, tai sitten toimisimme ikään kuin kolmantena jäsenenä ja sitten Alppi-aloite Sveitsissä ja koordinaattorit ovat tähän liittyen saaneet ohjelman luonnoksen tästä epävirallisesta sveitsi vierailusta helmimaaliskuussa. Ja tarkoituksena on osoittaa, millä tavalla voitaisiin siirtää tavaroita tie, liikennemodeista rautatien puolelle. Ja jos olette aiheesta kiinnostuneita, niin olkaapas yhteydessä. Tämän verran infoa koordinaattoreiden kokouksesta. Seuraavaksi kollega Foster. No, but, um, just... Kiitoksia. Ihan vain tästä päätöslauselmasta ja palatakseni tähän lentoyhtiöiden konkurssiasiaan. Äh, te olette antaneet määräajat marraskuun, päätös, äh, marraskuun täysistuntoja varten. Kohdasta yksi ja kaksi. Äh, Siinä sanotaan, että koska komissio on konsultoinut sidosryhmiä tästä kysymyksestä ja sitten vetoaa komission joka on tehnyt tutkimuksia ja niin poispäin, ja välittänyt tietonsa parlamentille helmikuussa 2009. Ja Mettelin, että voisiko joku kertoa meille, mistä nämä äh, tutkimuksen tulokset löytyvät, koska minä en, voi niitä oikein, minä en niitä mistään löydä. No yritetäänpäs kaivaa vastaus esille. Komission sivulta tämä varmaankin löytyy. No ehkäpä sihteeristön edustaja voi hakea teille tämän tiedon, niin varmaan saatte myöskin vastauksen mustavalkoisella, eli tämän tekstin. Onko muuta huomautettavaa koordinaattoreiden kokoukseen liittyen? Jos ei, niin voimmekin siirtyä sitten seuraavaan aiheeseen. Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus SCOTIF. Ja toivoisin, että kollega Koh kertoo meille asiasta vähän enemmän ennen kuin lähdemme äänestämään. Dieter, olepas hyvä. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Se, että rautatieyhtiöt, rautatieyhteydet eivät synny tai että ne, ne eivät toimi. Äh, johtuu se sitten lakoista tai teknisistä ongelmista tai yhteen toimivuusongelmista. Minun mielestäni on tärkeää, että Euroopan unioni äh, tähän Kotifiin, joka on ollut voimassa vuodesta 80 ja äh, jota sovellettiin vielä, sopeutettiin vielä syyskuussa, niin että Euroopan unioni liittyy siihen tavoitteena, että yhteen toimivuutta lisätään ei vain jäsenvaltioiden välillä, vaan myöskin naapurimaiden kanssa. Me Euroopan parlamenttina jo kuusi vuotta sitten myönteisesti otimme kantaa tällaiseen liittymiseen. Valitettavasti tätä liittymistä ei koskaan ole tapahtunut, koska meillä on vieläkin oikeudellisia, ollut oikeudellisia ongelmia. Nämä oikeudelliset ongelmat ratkaistiin tämän vuoden syyskuussa ja siksi ehdottaisin, että Euroopan unionin tulisi liittyä tähän sopimukseen. Joten pyytäisin, että äänestäisitte puolesta. Thank you, Mr. Koch. I don't know whether... Kiitoksia, kollega Koch. En tiedä, haluaako komission puolelta joku kommentoida asiaa. Jos ei, ei tiedä todellakaan ole pakko, joten siirtykäämme suoraan äänestykseen. We have to do this by electronic vote. Onko pakko käyttää laitteita? No yritetäänpäs ilman laitteita. Jos menee tiukille, niin tsekataan sitten koneella. Mutta puolesta äänet, käsimerkkiä kiitos. Vasta äänet, tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut sinulle, Dieter. The numbers. Niin, haluaako joku äänestystuloksetkin numero numeroida ilmaistuna. No okei, okay, hoidetaan sitten koneäänestyksin. Yeah, we'll just, I'll check the cards. This is why I really want to do it by sure. No juuri tätä halusin välttää. And it's okay. Vote is... Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko stäneet? Äänestys päättyy. Hey, Mr. Tar Tarvelin, no, I understand. We have 27 in favor. 27 puolesta, ei yhtään vastaan, ei yhtään tyhjää. Ja sitten vielä 28 ja 29 ja 30 ääni puolesta, ei yhtään vastaan, ei yhtään tyhjää. Kiitokset kollega Koch, onnittelut teille. Okei. <laughs> Okay. Next. Hyvä. Seuraava aihe. Niin, alkuun toivottaisin tervetulleeksi meidän vieraamme kanadalaiset ystävämme, kollega Bradbone, Euroopan parlamentin valtuuskunta, EU-Kanadan valtuuskunnan jäsen, on kutsunut tämä vieraat paikalle ja he osallistuvat useampiin kokouksiin ja toivottavasti he saavat kattavan näkemyksen siitä, millä tavalla parlamentti täällä toimii. Kuten esimerkiksi valiokunta No niin, toivottavasti vierailu sojuu mukavissa merkeissä ja toivottavasti viihdytte täällä Brysselissä. Tervetuloa, arvon ystävät. Next is item nine. Seuraavaksi kohta yhdeksän. ITS-kollega Jensen. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten ihmiset varmaan muistavat tässä valiokunnassa, huhtikuussa tämä parlamentti siis ennen vaaleja hyväksyi suurella enemmistöllä ensimmäisessä käsittelyssä ITS-asiakirjan. Tämä asiakirja on toimintasuunnitelma älykkäitä liikennejärjestelmiä varten ja puitedirektiivi älykkäille liikennejärjestelmille. Tarkoituksena on se, että meidän on tehtävä jotain, jotta edistettäisiin älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöä maantieliikenteessä ja myöskin muissa liikennemuodoissa, mutta tässä yhteydessä e, erityisesti maantieliikenteessä, jotta voisimme parhaalla mahdollisella tavalla käyttää näitä järjestelmiä turvallisuuden, energiatehokkuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi liikenteessä joten älykkäiden liikennejärjestelmien käytöstä seuraa monia hyviä asioita, mutta monissa piireissä on ollut sellainen vaikutelma, että tällaisten järjestelmien käyttöönotossa on tapahtunut paljon viivästymisiä ja se mitä tarvitaan on standardit, jotta sidosryhmät tietäisivät, mitä standardeja noudattaa. Joten me parlamentin osalta olemme jo pitkään kertoneet, mikä meidän mielipiteemme on, ja ihmiset varmaan muistavat, että eh, syyskuussa Taran valiokunta vahvisti parlamentin ensimmäisen käsittelyn. Neuvostossa eh, mitään tekstiä ei ole vielä hyväksytty, Ruotsin puheenjohtajavaltio on tehnyt kovaa työtä viime kuukausina ja yrittänyt saada aikaan kantaa neuvostossa. Ja tämän prosessin aikana minä ja varjoesittelijät ovat tavanneet Ruotsin puheenjohtaja, valtion edustajat kaksi kertaa ja nämä tapaamiset ovat olleet varsin hedelmällisiä. Tarkoituksena on näissä tapaamisissa ollut käsitellä niitä 57 tarkistusta, jotka parlamentti teki direktiiviin. Me olemme käyneet läpi joka ikisen näistä tarkistuksista ja kuulleet neuvostolta, mitkä voidaan hyväksyä, mitä ei voida hyväksyä ja missä tarvitaan selvitystä. Ja tämän ähm, prosessin lopputulema on ollut se, että neuvoston kanta on lähentynyt meidän kantaamme. Kun olemme selittäneet heille, mitä haluamme näillä tarkistuksilla saavuttaa, puheenjohtajavaltiolla on ollut helpompi tehtävä vakuuttaa muut neuvoston jäsenet eh, meidän kannastamme. meidän on nyt päivitettävä tämä ensimmäisen käsittelyn sopimus ja haluaisin nyt kertoa tälle valiokunnalle, mikä on tilanne ja minne olemme menossa. Ja tämä on tietenkin työjärjestyksemme mukaista, että voimme käsitellä tätä asiaa tällä tavoin, koska se mitä Ruotsi puheenjohtajavaltiona haluaa saavuttaa on niin kutsuttu aikainen toinen käsittely, eli että jos neuvosto tekisi, saisi aikaan tekstin omaa ensimmäistä käsittelyään varten, jonka me voisimme hyväksyä, niin se oli sitten meidän toinen käsittelymme. Emme tiedä, onnistuuko tämä, mutta voimme katsoa, kuinka pitkälle pääsemme tässä asiassa. Ja me tulemme tapaamaan tänä iltana. Se on vielä vähän teknisempi kokous ja sitten meillä on kolmikantaneuvottelut, joissa käydään syvällisempiä keskusteluja Strasbourgissa 24. marraskuuta ja voimme raportoida eh, tilanteesta tälle valiokunnalle joulukuun aluksi. Ja haluaisin eh, kiittää varjoesittelijöitä Rova Kohja Tikauta eh, Preposia ja Janetskia e, hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Kolmikantaneuvottelusta voi tehdä seuraavanlaisen yhteenvedon. Meillä on ollut neuvoston kanta jokaista parlamentin tarkistusta varten ja voimme sanoa, että on osa-alueita, jos olemme samaa mieltä. Neuvostolle sopii se, että keskitytään neljään prioriteettipalveluun tai sovellukseen niin, että se mitä direktiiviin tulee ei vaadi komissiota luomaan standardeja kaikilla its alueilla, vaan neljällä erityisalueella, ja nämä alueet ovat EU-laajuiset reaaliaikaiset liikennetiedot, eh, tietoja menettelyt, vapaille minimiuniversaali liikennetiedoille, turvalliset rekkojen pysähdyspaikat ja informaatiojärjestelmät. Näistä me sovimme. Emme ehkä ole yhtä samaa mieltä siitä, kuinka kovasti keskitymme näihin eri osa-alueisiin. Ja olemme myös rajoittaneet sekä parlamentti että neuvosto kattoo erityismääritelmien soveltamisalaa komissiolle. Olemme sopineet järjestelmien yhteentoimivuudesta ja kun mahdollisuutta ITSn taka, taaksepäin menevästä yhteen toimivuudesta, yhteensopivuudesta. Tämä ei ollut kovinkaan helppoa Jotkut jäsenvaltiot, erään jäsenvaltio, joka puheenjohtaja tietää oikein hyvin, olivat varsin pitkälle tästä, tässä ja olivat huolissaan siitä, että ne investoinnit, joita näissä maissa oli tehty, kärsisivät tästä. Se ei ollut kovinkaan helppoa, mutta neuvosto kuitenkin lähenee meidän kantaamme. Itäisjärjestelmien jatkuvuus, standardisointi ja yhteen toimivuus – intermodaliteetti oli erittäin tärkeää tässä. Siis haluamme tätä maantieliikenteelle, mutta intermodaliteetti on myöskin tärkeää. Puhuimme herkistä liikennemuodoista ja neuvoston teksteissä termi on nyt herkät maantieliikenteen käyttäjät ja ähm, liikuntarajoitteiset käyttäjät. Meidän on keskusteltava siitä, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten liitteissä on määritelmiä. Nämä pitäisi saada aikaiseksi vain yhteispäätösmenettelyn kautta. Emme halua, että komissio voi päättää mistään. Jos he ovat jotain muuttaa, niin silloin parlamentin neuvosto on oltava mukana asiat, joista emme so- ole samaa mieltä. Eh, esimerkiksi TEN-T-verkkojen ITS-minimitaso ja eh, neljän ITS-palvelun tai sovelluksen pakollinen käyttö. Tämä pakollinen käyttö on asia, josta jäsenvaltiot ovat erittäin huolissaan. Ne pelkäävät, että se eh, olisi hyvin kallista ja että ne eivät pystyisi itse päättämään kustannuksista ja ne sanovat, että nyt kun on talouskriisi, niin emme voi antaa komission päättää, milloin näitä järjestelmiä käytetään. Ehkä hiukan joustovaraa tässä on. Ollaan ehkä valmiita hyväksymään ECOL ja vapaa, minimi, universaali, universaalit liikennetiedot. Ja toinen asia, jota ne ovat valmiita hyväksymään, että on, on standardit ja kun järjestelmiä käytetään, niin silloin on noudatettava standardeja, mutta tästä vielä keskustellaan. Sitten myöskin vastuukysymykset. Jos vastuukysymyksiä ei ratkaista, sanovat sidosryhmät, niin silloin ITS ei tulla käyttämään laajemmin. Tämä on todellinen ongelma. määritelmät liittyen tietosuojaan. Me haluamme me ottaa tietosuojan mukaan. Komissio sanoi, että ei sitä tarvitse ottaa sinne mukaan, koska meillä on yleistä lainsäädäntöä tietosuojasta. Ei sitä tarvitse tähän tekstiin kirjata, mutta itse asiassa yleiset säännöt tietosuojasta antavat mahdollisuuden kirjata se erityislainsäädäntöön. Ja tässä lainsäädännössä on kyse tiedosta ja me haluamme välttää tällaisen isoveli valvoo yhteiskunnan. Kyllä me haluaisimme, että tänne kirjataan jotain tietosuojasta. Lisäksi haluamme vuosittaista suunnittelua ja siitäkin vielä keskustellaan. Komissio on antanut epävirallisia asiakirjoja, joissa yksityiskohtaisesti selitetään, miten tämä toimii, ja se on luvannut uusia tekstejä esimerkiksi vastuukysymyksistä, joten komissio auttaa meitä näissä asioissa. ja olemme nyt tehneet yhteenvedon näistä kahdesta ensimmäisestä kolmikantaneuvotteluista. Ja tämä yhteenveto on välitetty myös varjoesittelijöille, joten pyytäisin, että valiokunta päivittäisi neuvottelumandaatin että voimme jatkaa neuvotteluja, tai itse asiassa nyt voimme todellakin mennä oikeisiin neuvotteluihin ja käsitellä näitä tärkeitä kysymyksiä parlamentille, tärkeitä kysymyksiä. Ja joita olen tässä teille yrittänyt e-, esittää. Ja pääkysymys, josta emme ole samaa mieltä, neuvoston kanssa on pakollinen käyttö, vastuukysymykset ja tietosuoja. Muutkin kysymykset ovat esimerkiksi ähm, tietyt ryhmät liikenteessä ja neuvoantava ryhmä, mutta haluaisin kuulla vielä varjoesittelijäiden mielipiteen näistä asioista. Minä yritän käydä hyvin mukaan hyvin mukaanottavasti käsitellä tätä asiaa. Nyt kun meillä on uusia menettelyjä, on tulossa Lissabonin sopimus, ihmiset ovat ehkä hyvin huolissaan siitä, että mitä tapahtuu, etenemmekö liian nopeasti. Tämä ei ole minun tarkoitukseni. Meillä on aina mahdollisuus sanoa, että emme halua aikaista toista käsittelyä, jos joku menee pieleen. Mutta meillä on tässä myös mahdollisuuden ikkuna, koska Ruotsin puheenjohtajavaltio todella käyttää tätä vuoropuhelumenettelyä vaikuttaakseen keskusteluihin neuvostossa, joten tämä on ollut erittäin hedelmällistä. Komissio on kutsuttu tänne ja mielelläni niin kuulisin komission sanovan jotain tästä pakollisesta käyttöönotosta. Mikä on neuvoston huolenaihe, ovatko onko se kustannukset. Ja minä olen aina sanonut, että tietenkin saattaa syntyä kustannuksia investointien takia, mutta nämä investoinnit ö, maksavat itsensä takaisin varsin nopeasti. Ne ovat varsin pieniä investointeja verrattuna esimerkiksi maantien rakentamiseen ja niin poispäin. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että meidän on ehkä katsottava vielä komitologia sääntöjä. Tämäkin muuttuu Lissabonin sopimuksen myötä ja siinä mennään muutettava tekstiä. Viimeinen asia on se, että komissio on aina uudelleen muokannut koko tekstin rakennetta ja se tekee asiasta vähän hankalampia. Se haluaa, että on vähemmän artik- artikloja enemmän, johdantosan kappaleita enemmän liitteitä. Ja meidän on tarkasteltava tätä, ei vain se, että tekstissä on kaikki mukana, minkä haluamme, vaan onko tekstillä riittävä voima. Meidän on siitäkin keskusteltava. Mutta jos haluamme aikaista toista käsittelyä, niin silloin meidän on saatava lopullinen teksti aikaiseksi 10 joulukuuta meillä on liikennevaliokunnan kokous ensimmäinen ja toinen joulukuuta, joten meillä on mahdollisuus vielä keskustella tästä asiasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Janssen. Kiitokset kollega Janssen tästä selvityksestä. On hyvä huomiota, että komissio toimii totuttuun tapaan Eli jos ei muuden asiat hoidu, niin johdantosan kappale hoitaa asiat kuntoon. Ja nyt Dieter, olepa hyvä. Jensen, danken. Niin, kiitoksia herra puheenjohtaja alkuun kollega Jensenille. Kiitokset tästä ponnekkaasta menettelystä ja ehdotuksesta. ITS on erittäin kunnianhimoinen, hyvä, mutta myöskin hankala ehdotus, niin kuin äsken kotefiin liittyen sanoin. Me tiedämme, että on olemassa asianosaisia, joita tämä koskettaa huomattavassa määrin, ja toivoisin, että voisin huomioida heidänkin näkemyksensä ennen kuin lähdemme äänestämään. Mutta se ei onnistu, jos saamme puheenjohtajan valtion tekstit edellispäivänä, ja tänään pitäisi asiasta äänestää. Se nyt on kaikkea muuta kuin järkevää toimintaa. Toisaalta sanoisin, että jäsenvaltiothan periaatteessa voivat hyväksyä ITS-sisältöön liittyvät huomiot. Sanottiin, että tämä on ihan hyvä asia, mutta kuten kollega Jensen totesi, niin kriisin kourissa painiskeltaessa he eivät voi hyväksyä mitään sitovaa täytäntöönpanovelvoitetta. Ensinnäkin äh, ITS on kustannustehokkain menettelytapa saada liikenteestä kestävämpää, puhtaampaa ja turvallisempaa. Ja toisaalta toteaisin, että vaikka vain osa suhdanneohjelmista kansallisella ja EU-tasolla johtaisi yksittäisten ITS-järjestelmien käyttöönottoon eikä perinteisten tieliikennemuotojen tukemiseen, niin se olisi jo melkoinen askel oikeaan suuntaan. Mutta työmaata siis riittää. ITS on mielestäni aihe, jonka tarkoituksena on päästä kriisin kourista pois, eikä vaan pahentaa kriisin vaikutuksia. Parlamenttien ja neuvoston kannat ovat kauempana toisistaan kuin mitä kollega Jensen sanoi. Hän pyrki tietenkin esittämään asiat hyvin positiivisessa valossa. Niin, sain puheenjohtajan valtiolta ehdotuksen, jossa on vai muutettu kaikkea. Järjestystä on muutettu, artiklakohtia on muutettu, joten syntyi sellainen vaikutelma, että tätä on rustattu uuteen uskoon ja sillä vaan halutaan saada meidän pasvamme sekaisin, joten minä en missään nimessä voi hyväksyä tätä lähestymistapaa. Tämähän nyt on melkoista puijaamista. Niin, toteaisin yhteenvedon omaisesti, että jos ei sitovia velvoitteita ole, niin kuten e-call, niin en voi ryhmälleni ehdottaa sitä, että voisimme varhaisessa vaiheessa hyväksyä tämän tekstin. Ja mitä tulee tietosuojaan, vastuuseen ja standardointiin, eli interoperabiliteettiin, jos niihin liittyen mitä määräyksiä ei saada, niin en siinäkään suhteessa voi suos, suositella ryhmälleni hyväksyntää. Ehkäpä tulevien päivän aikana voidaan saada hyvä kompromissi aikaiseksi, mutta se edellyttää toimintaa, mutta ei tässä pitäisi hötkyillä ja tehdä hätiköityjä päätöksiä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Clark, for... Kiitokset kollega ja sosialistien puolelta kollega Alcadray. Silvia Tika, who is our shadow. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi Silvia Tikaon puolesta. Hän on varjoesittelijä, mutta hän ei voinut olla paikalla tänään. Ja siksi sanoisin muutaman sanan sen hänen puolestaan. Minäkin haluaisin tietenkin kiittää esittelijää hyvin selkeästä esityksestä ja hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on todellakin hyvin tärkeä aihe, ITS. Ja se mielestäni voi avata ovet monille mahdollisuuksille ja sillä voi olla erittäin myönteinen vaikutus maantieliikenteen turvallisuuteen, mutta myös tehokkuuteen ja tapaan, jolla järjestämme liikenteemme. Ja kuten yleensä, niin jäsenvaltiot käyttävät talouskriisiä tekosyynä sille, ettei tehdä mitään. Mutta mehän tässä luomme puitteita seuraaville Kahdelle 30 vuodelle ja toivoisin, että siihen mennessä talouskriisi on päättynyt. Meidän yleinen viestimme on, että haluaisimme tukea teitä, että menette eteenpäin neuvotteluissa. Me tiedämme, että neuvoston kanta on vielä hyvin kaukana meidän kannastamme muutamissa erittäin tärkeissä kysymyksissä ja toivoisin, että kantamme voisivat lähentyä mahdollisimman lähelle ensimmäisen käsittelyn päätöstämme. Meillä on kolme prioriteettia, joita olisi otettava huomioon. Ensinnäkin tietosuoja, se on yksi avainkysymyksistä, jotka joka on otettava mukaan tähän direktiiviin. Se on mainittava siellä eh, hyvin selkeästi. Sanoitte jo, että meillä on eh, tietosuojadirektiivi, mutta meidän on otettava se myös tähän tekstiin eh, varmistaaksemme, että tietoja käytetään oikealla tavalla ja anonyymisti. Ja tällä tavoin voimme myös lisätä luottamusta uusiin teknologioihin. Toinen asia liittyy vastuukysymyksiin, jotka pitäisi välittää kansallisille viranomaisille ja sitten ITS-minimitaso ja neljän ITS-palvelun pakollinen käyttöönotto. Tämä on asia, josta on varmaan hyvin vaikea päästä yhteisymmärrykseen, mutta meidän pitäisi pitää kiinni siitä ainakin neuvottelukantana. Ja johtopäätöksenä haluaisin sanoa, että minun ryhmäni luottaa esittelijään ja varjoesittelijöihin, siis neuvottelutiimiin. Tietenkin meidän on arvioitava yksityiskohtaisemmin neuvottelujen tuloksia, tulevien neuvottelujen tuloksia. Eli mitä aikatauluun tulee, niin ymmärtääkseni seuraava kokouksemme seuraavassa kokouksessamme joulukuun alussa voimme arvioida tuloksia ja tehdä sitten lopullisen päätöksen. Mutta meidän puolestamme voitte jatkaa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten vihreiden puolesta kollega Prepols. Thank you uh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijä Janssenia tästä kuvaavasta selvityksestä ja tilannekatsauksesta ja siitä, miten mainiolla tavalla hän on ajanut tämän asiakirjan valmistamista. Pari kolme huomiota. Vihreät ovat sitä mieltä, että nämä menettelytavat ovat aika tiukat, siis aikataulullisesti. Niin kuin kollega Kohjo totesi, me saimme neuvoston asiakirjat hyvin myöhäisessä vaiheessa käyttöömme ja tekstiä on muutettu melko lailla kauttaaltaan. Saimme siis eilen tekstejä, jotka jo 30. päivä lokakuuta, eli noin 10 päivää aikaisemmin, oli hyväksytty, joten haluaisimme korostaa, että jos neuvosto todellakin haluaa päästä aikaisessa vaiheessa toista käsittelyä yhteisymmärrykseen, niin kyllä se edellyttää, että se suhtautuu vakavasti myöskin muihin toimielimiin. Toisaalta sanottakoon, että ensimmäisen käsittelyn aikana parlamentti esitti selkeän kannan ITS-direktiiviin liittyen. Ensimmäisen käsittelyn keskeisimmät aiheet, kuten velvoitteet nämä neljä prioriteettia ja ajatus, tietosuojakysymys, johon täällä on viitattu useampaan otteeseen, ja myöskin uh, hankalassa asemassa olevien matkustajien asema. Nämä vain muutamat mainitaakseni. Nämähän siis hyväksyttiin ja nämä periaatteet pitäisi myöskin huomioida – ja myöskin komissio on pitkälti kanssamme samaa mieltä, mutta neuvoston kanta on kyllä kaikkea muuta kuin selvä. Tietty jotain on jo tapahtunut, mutta se, että menekö neuvosto oikeaan suuntaan, niin se onkin taas toinen kysymys. Ja tästäpä syystä toteaisinkin tänään, että meidän ryhmämme on valmis jatkamaan keskusteluja esittämään esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja neuvoston edustajien kanssa, jotta toisessa käsittelyssä päästäisiin yhteisymmärrykseen, mutta meidän kannaltamme on selvää, että ensimmäisen käsittelyn aikana neuvoteltu kantamme on se, josta lähdetään liikkeelle. Kiitoksia. Thank you for the ECR, Kiitokset ja sitten kollega Foster ECRn puolesta. Thank you, Chairman. Um, thank you to, um... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Jensenille hyvin kattavasta esityksestä. Tämä asiakirja on minulle varsin uusi ja muutamia selvityksiä halusin pyytää ehkä eh, vastauksen. Antaja ei voi olla edustaja Jensen, vaan ehkä joku komissiosta. Eh, älykkäät järjestelmät, liikennejärjestelmät ovat olleet ympärillämme jo vuosikymmeniä, erityisesti jos katsomme rahtiliikennettä ja mm, meriliikennettä, ja se on tullut hyvin, tuonut hyvin paljon hyötyjä turvallisuuden suhteen. Mutta kysymykseni liittyvät nyt yksityisiin äh, auton käyttäjiin. Ja jotkut kollegat täällä ovat ottaneet esiin muutamia kysymyksiä. Jos katsomme esimerkiksi auton valmistajia, ja ymmärrätte kyllä hetken kuluttua, mitä tarkoitan, niin sanommeko tässä asiakirjassa, että kaikkien autojen on riippumatta siitä, ovatko ne hyvin kalliita, korkeateknologian autoja vai halpoja autoja, että täytyykö kaikissa autoissa olla sitten tällainen musta laatikko? On, olenko ymmärtänyt oikein? Ja jos näin on, niin sitten ö, kysymys liittyy henkilötietoihin, tietosuojaan. Ö, seurataanko meitä sitten jotenkin autoissamme, koska tietenkin jos meillä on matkapuhelin ja se on päällä, niin kaikki tietävät, missä me ovat, mutta me voimme myös sulkea matkapuhelimen. Joten tämä on asia, josta äh, haluaisin vähän hiukan lisää tietoa, mitä tulee henkilökohtaisiin tietoihin ja tietosuojaan. Ja viimeinen kysymykseni liittyy teknologian harmonisointiin. Täällä on viitattu siihen, että jonkinlaiseen johtopäätökseen tämän asian suhteen päästäisiin, mutta yritykset ovat tuottaneet erilaisia teknologisia sovelluksia viimeisten vuosien aikana. Ja kuka nyt sitten määrittelee, että mitä teknologiaa pitäisi tässä käyttää, jos yritykset ovat tuottaneet esimerkiksi erittäin hyviä teknisiä sovelluksia, mutta kuinka se otetaan sitten huomioon harmonisoinnissa? Nämä ovat kysymyksiä, joihin haluaisin ehkä komissiolta vastauksen. Kiitoksia. Ja seuraavana kollega Bradborn. Ähm. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin kuin kollega Foster, niin minunkin epäilyttää tai huolestuttaa näiden mustien laatikoiden asettaminen pakolliseksi uusissa ajoneuvoissa. Niin kuin kollega Jensen totesi alustuksessaan, niin sekin on askel kohti isoveli valvoo järjestelmää ja minun mielestäni tätä ei pitäisi missään nimessä hyväksyä. Ja niin kuin Foster oikeutetusti totesi, onhan olemassa muitakin alueita, joilla me olemme hyväksyneet tällaisen seurannan, kuten kännykkämarkkinoilla. Mehän tiedämme oikein hyvin, että Tarkoituksena on varmaan hyvät asiat, mutta me tiedämme vähäiselläkin mielikuvituksella, että mihin näitä voidaan käyttää muutenkin. Joten minä en voi missään nimessä hyväksyä sitä, että tämän tyyppistä teknologiaa olisi pakosta asetettava uusiin ajoneuvoihin. Ja sitten niin kuin Jensen totesi alustuksessaan, niin toinen puoli on se, minkä voisin oikeastaan hyväksyä, eli tämä turvallinen pysäköinti. 18 kuukautta sitten komissio julkaisi oman äh, tutkimuksensa ja se taas osoitti, että on olemassa ainakin Britein saarilla monia paikkoja, kuten Birmingham, joilla hyvin suurta rikollisuutta esiintyy, jonka kohteena ovat nämä kuorma-autot, mutta tilannet on pyritty korjaamaan, mutta tämä prosessi etenee hyvin hitaasti, joten tähän voitaisiin paneutua vielä tarkemmin, jotta voitaisiin varmistaa näiden kuljettajien turvallisuus tietenkin varojen asettamissa rajoissa, mutta tämä edellyttää tietenkin myöskin poliittista panostusta, sillä rikollisuuden määrä ja vahingot varastettujen ajoneuvojen kautta ovat melko tähtitieteelliset, joten kyllä meidän pitäisi priorisoida tätä kysymystä, jotta voidaan varmistaa, ettei synny rahoituksellisia vahinkoja, vaan että voidaan myöskin henkilöitä ja tavaroita suojella matkojen aikana. Kiitoksia. Bradburn, if I... Kiitokset kollega Bradburn. Voisin jatkaa hetkisen siitä, mitä sanoit. Minäkin nimittäin uskon, että turvalliset parkkipaikat on tärkeä aihe. Ongelmana on tietenkin aina se, että kun tällaista lähdetään ehdottamaan, niin paikalliset asukkaat ovat varpaisillaan, koska eivät halua tietenkään tämän tyyppisiä parkkipaikkaa naapurustoon. Ja meillä se on ongelmana juuri väestötiheyden aiheuttamista ongelmista johtuen, mutta meidän tulisi tarkastella, millä tavalla tätä puolta tai tätä turvallisuusaspektia voitaisiin kehittää. Yhtenä kriteerinä on tietenkin, tietenkin turvallisuus, Ja sitten toisaalta täytyy muistaa, että jos pysäköidään tien poskeen, niin se aiheuttaa myöskin tieliikenneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Olette aivan oikeassa, kun otitte tämän asian mer- tärkeyden esille ja kollega Jensen hän viittasi tähän myöskin. Ja kyllä tämä on ongelma Euroopan unionin alueella ja erityisesti meillä Brittein saarilla. Ja sitten kollega Tiilman komission puolesta, missä päin istutte? No niin, siellä takaa penkkiläisenä. No niin, kollega Tiilman, olkapas hyvä. Thank you. Uh, first I would... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Minun on sanottava, että olemme saaneet hyvin paljon tukea tältä valiokunnalta ensimmäisessä käsittelyssä ja minun mielestäni se on vaikuttanut huomattavasti siihen tilanteeseen, jossa nyt olemme. Neuvosto on tarvinnut varsin paljon aikaa, jotta se pääsi sitähän tämänpäiväiseen tilanteeseen mutta haluaisin sanoa nyt jo, että meillä on se vaikutelma, että kolmikantaneuvottelujen kautta vasta vähän aikaa sitten parlamentti ja neuvosto hyvin avoimella ja rakentavalla tavalla ovat löytäneet mahdollisen yhteisymmärryksen kompastuskivet. Ja olemme luottavaisia sen suhtavat viikot edistävät tämän asian nopeaa hyväksymistä. Haluaisin palata joihinkin kommentteihin, jotka, joita jäsenet täällä valiokunnassa ovat tehneet. Vaikuttaa siltä, että on laaja yhteisymmärrys kaikkien osapuolten kesken, myös neuvoston kanssa siitä, kuinka tärkeä ITS on liikennejärjestelmille. Se voi todellakin parantaa huomattavasti tehokkuutta, turvallisuutta ja se tulee vähentämään kuolemaan johtavia onnettomuuksia liikenteessä. Valitettavasti komissio ei vielä pystynyt tarjoamaan ITS kaikille liikennemuodoille. Me otamme huomioon tämän parlamentin pyynnön ja työstämme sitä, mutta se on hyvin kunnianhimoinen pyyntö. Tähän mennessä olemme rajoittaneet toimintaamme maantieliikenteen yhdistämiseen muihin liikennemuotoihin, ja sekin on jo hyvin kunnianhimoinen tavoite, ja kuten huomaatte yksityiskohdista, se ei ole helppoa, erityisesti kun katsotaan kustannuksia. Kustannusten suhteen ITS-investoinnit eh, ja infrastruktuurit eh, ovat alle 10 prosenttia kaikista infrastruktuurikustannuksista. Meillä on esimerkkejä, jotka ovat 1-2 prosenttia, myös 8 prosenttia, eh, mutta tehokkuus, hyödyt, jos lasketaan turvallisuus, kuolemantapausten vähentyminen ja monet tällaiset asiat, niin hyödyt ovat valtaisat. Sitten nämä yksityiskohdat, jotka ovat vielä avoinna. Komissio on sitä mieltä, että tässä on todella kysymys tietojen käsittelystä ja siksi henkilötietojen suoja on erittäin tärkeää. Ja meille henkilötietojen suoja on aivan alusta asti ollut erittäin tärkeää ja siksi olemme ehdotuksessamme sanoneet, että yksityisyyttä on suojeltava ja yksityisyys, kuten määritelty eurooppalaisissa direktiiveissä, on tärkeää erityisesti tässä asiassa. Haluaisimme parantaa tätä, mutta haluaisin vain pienen asian sanoa. Tämä koskee mm, juridisia tekniikoita. Jos sektoraaliseen eh, direktiiviin laittaa jotain, kuten siis ITS-direktiiviin, ja muuttaa yleisiä sääntöjä, niin sitten on oltava jatkuvasti johdonmukainen. Muuten päätyy sellaiseen tilanteeseen, että eh, yleiset tietosuojasäännöt ovat kehittyneet, mutta sektoraaliset säännöt eivät muutu, ole muuttuneet. Ja tämä on ainoa, ainoa syy sille, miksi komissio on haluton ottamaan tekstiin muuta kuin viittauksen olemassa oleviin sääntöihin, koska Sillä tavoin, jos te yleisiin tietosuojasääntöihin tehdään muutoksia, niin eh, ne koskevat saman tien myös tätä sektoraalista direktiiviä. Mitä sitten tulee vastuuseen? Vastuukysymykset on määriteltävä eh, niiden eh, erityispalvelujen on määriteltävä se, sitten on otettu esimerkiksi rekkojen turvallisuus. Rekoista varastetaan kahdeksan miljardin arvosta vuosittain, joten rekkojen pysäköintiturvallisuutta on parannettava. Pitäisi luoda järjestelmä, jossa rekakuskit voivat varata tällaisen pysäköintipaikan ajoissa ja suunnitella matkansa ja silloin ei synny tällaisia konflikteja kuin tällä hetkellä, jos kuski ei löydäkään pysäköintipaikkaa ajoaikojen suhteen heidän on kuitenkin pakko pysäköidä ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Ja meidän on pohdittava, mitä sitten tapahtuu, jos rekakuski ei saa pysäköintipaikkaa, vaikka hän sellaisen tarvitseekin. Meidän on käsiteltävä tätä ja myöskin tätä, tässä yhteydessä vastuukysymystä. Sitä ei nyt erityisesti direktiivissä vielä käsitellä, mutta haluaisimme siihen puuttua. Suurin kompastuskivi parlamentin ja neuvoston välillä on pakollinen käyttöönotto. Komissio on ehdottanut sitten että sitten kun palvelut määritellään, niin tietenkin ne on otettava käyttöön. Meidän mielestämme ei ole järkevää antaa tämä asia jäsenvaltioiden käsiin ja sitten meillä on ö, sirpaloitunut järjestelmä, jossa se on käytössä jossain jäsenvaltiossa, mutta toisissa ei näiden palvelujen joukossa, vähimmäispalvelutason joukossa on esimerkiksi turvallinen rekkapysäköinti ja niin poispäin. Ja ilmeisesti päästään yhteisymmärrykseen tärkeimmistä palveluista parlamentin neuvoston kanssa. Komission mielestä nämä neljä prioriteettialueet, jotka parlamentti on tunnistanut ensimmäisessä käsittelyssä, olisi hyvä lähtökohta. Joten mielellämme teemme yhteistyötä parlamentin neuvoston kanssa, jotta löydettäisiin ratkaisu pakolliseen käyttöönottoon näillä aloilla, jotta tällaista sirpaloitumista ei tapahtuisi tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitokset kollega Tilman. Niin, kollega Jensen, haluatteko sanoa jotain? uskoakseni kollegat ovat valmiita tukemaan teitä ja varjoesittelijöitä etenemään neuvotteluissa. Eipä ole soraääniä kuulunut. Voisit jatkaa siis tältä pohjalta, mutta haluatteko silti sanoa jotain vielä lisäyksenomaisesti? Uh, first of all, I like to thank the shadow. No minä haluan kiittää varjoesittelijöitä kommenteistaan ja toteaisin vielä sen verran, että Saimme tekstin neuvostolta, mutta se ei ole se, josta olemme keskustelleet. Me olemme keskustelleet omista tarkistuksista. Siitä olemme lähteneet liikkeelle ja katsoneet, että miten paljon neuvosto niistä voisi hyväksyä. Me jatkamme tällä valitulla tiellä, mutta meidän täytyy olla tarkkaavaisia, niin kuin kollega Koh sanoi, kun tarkastelemme tätä viimeisintä tekstiä, se on muuttunut melko lailla. Katsotaan sitten, mikä on neuvotteluiden tulos. Monet viittasivat puheenvuoroissaan turvallisiin parkkipaikoihin. Tämä on aihe, johon olemme suhtautuneet valiokunnassa vakavasti viime vuosien aikana. Mehän olemme lanseeranneet parikin pilottihanketta, toinen niistä on edelleenkin käynnissä. Ja sitä kautta on luotu järjestelmä, joka antaa kuljettajille mahdollisuuden varata tällaisia turvallisia parkka, parkkipaikkoja. Tämä on kiinnostunut yhä useampia tahoja. Tuleva Belgian jäs- puheenjohtajavaltio haluaa ottaa tämän agendalleen ja jäsenvaltiotkin ovat olleet kiinnostuneita ja tämä on hyvä asia, mutta pelkääpä pahoin, että tässä halutaan valita toisenlainen lähestymistapa, sillä me haluamme varmistaa, että kuljettajat tästä hyötyvät, ettei tämä vesity sillä, että vatvotaan vuodesta toiseen, että kuka vastaa mistäkin ja miten, joten sama se, kuka tämän järjestelmän toteuttaa, kunhan se vaan on olemassa. Ja siihen meidän tulisi keskittyä myöskin tässä valiokunnassa. Ja on hyvä, että se mainitaan täällä yhtenä painopistealueena, eli että tämä pitäisi tulla pakolliseksi ja meidän tulisi pitää kynsin hampain kiinni tästäkin aiheesta. Kiitoksia. Okei, okay, Mrs. Foster. Hyvä. Kollega Foster, haluatteko vielä palata tähän? Brief um, question. Niin, ihan lyhyt kysymys. Otin esille tämän mustan laatikon tai tämän pakollisen teknologian, jota laitettaisiin yksityisautoihin ja olisin hyvin kiitollinen, jos komissio voisi vastata tähän kysymykseen. Kiitoksia. Mr. Chairman. Kollega Tilman. Yes, indeed, sorry. I... Niin, anteeksi, unohdin vastata tähän kysymykseen. Ei kyse ole mistään mustasta laatikosta, sanottakoon suoraan, että tällaiset onnettomuuksien varalta asennettavat mustat laatikot, jotka löytyvät lentokoneista, niin se on eri asia. Tämä ehdotus ei tarkoita sitä, että ajoneuvoihin sellaisia mustia laatikota asennettaisiin. No niin, eli tämä varmaan meni jakeluun. Siitä ei ollut siis kyse. Niin siis, täällä ei ollut kovinkaan akustiikka, joten ette välttämättä kuule, mitä täällä komissio sanoi. No, tähän asiaan palataan seuraavalla kerralla ja toivottavasti silloin kollega Jensenillä on päivitettyä tietoa tarjolla. Sitten seuraavan esityslistan kohtaan satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet, ja siitä tietenkin vastaa kukapas muun kuin kollega Stöks. Sitten. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Viime vuonna, jos en nyt ihan väärässä ole, niin komissio ehdotti, ei anteeksi, alkuvuodesta teki ehdotuksen tiedonannoksi ja direktiiviehdotuksen, jonka, joiden tarkoituksena on varmistaa, että rannikkoliikenteen osalta voitaisiin toimia joustavammin kuin tähän mennessä. Ja tavoitteen asettelu on mainio. Tällä hetkellä tilanne on se, että jos kuorma-autolla haluaa ajaa Rostokista Bordeauxn suuntaan, niin se onnistuu muitta mutkitta, mutta jos aluksella haluaa kulkea, niin paperita tarvitaan vino pino, erityisesti jos alus lähtee Pietarista eli Euroopan unionin ulkopuolelta, sitten tulee unionin alueelle ja sitten jatkaa matkaa seuraavaan unionin sisällä olevaan satamaan sellaisilla tavaroilla lastettuna, jotka on tarkoitettu Euroopan unionin alueelle kuljetettavaksi, ja se kyllä on melkoista paperibyrokratiaa. Meidän pitäisi löytää sellaisia ratkaisumalleja, jotka mahdollistavat ympäristöystävällisten liikennemuotojen käytön. Eli olen aivan täysin samaa mieltä komission tavoitteen asettelun suhteen. Mutta kun katsotaan komission ehdotusta, niin oikeastaan kolme pääosastoahan tämän aiheen käsittelystä vastaavat, eri tulli, kansanterveys, eli elintarvikkeiden maahantuontikysymykset ja niin poispäin, ja sitten kuljetuspääosasto, Niin se vastaa siis näistä liikennemodeista – Yhteistyö niiden kesken toimii hyvin, mutta ei nyt kovinkaan helpolla päästy näin pitkälle. Parlamentin pitäisi rohkaista komissiota ja sen yksiköitä, erityisesti komission kollegiota, tekemään tiivistä yhteistyötä aiheen käsittelyn yhteydessä, mutta jos tulli, terveys ja kuljetus väki tekee tiivistä yhteistyötä, niin vain silloin voidaan päästä hyvään lopputulokseen. Eli tämä on asia, jota meidän tulisi jatkossakin korostaa. Sitten toinen asia. Kun katsomme komission ehdotusta, niin tiivistetysti sanottu, niin tavoitteena on se, että nämä lomakkeet, jotka on täytettävä, olisivat standardoituja, ne olisivat myöskin sähköisessä muodossa saatavissa, ja että niitä voidaan myöskin lähettää sähköisessä muodossa eteenpäin. Se on yllättävää, kuinka vähän tätä sähköistä asiakirjojen vaihtoa voidaan toteuttaa, ja että nämä järjestelmät linkitetään toisiinsa ja sillä tavalla, että tätä SafeSea-net-järjestelmää voitaisiin käyttää. Se tarkoittaa sitä, että kaikki asianosaiset, eli kaikki ne, joiden pitää päästä näihin tietoihin käsiksi, niin voivat yhden järjestelmän kautta saada nämä tiedot käyttöönsä. ja toivon, että kaikki muutkin voivat tukea tältä osin komission ehdotusta. Sekaannus, joka on syntynyt tai voisi syntyä, perustuisi vain ja ainoastaan siihen, että tilanne jäisi entiselleen, eli meidän täytyy lähteä päivittämään järjestelmää. En nyt lähde setvimään näitä yksityiskohtia, mutta niitäkin löytyy ja esittelijän omaisuudessa haluaisin korostaa niidenkin merkitystä. Meidän tulisi pyrkiä varmistamaan, että tämä määräaika 2013 on todellakin se viimeinen ajankohta. Tietenkin, jos mahdollista, niin asia pitäisi pyrkiä hoitamaan kuntoon nopeamminkin, mutta kyllä jäsenvaltioiden pitäisi sitoutua toteuttamaan vuoden 2013 mennessä nämä projektit. Joten jos Vuoteen 2013 mennessä asia ei saada kuntoon. Toivottavasti siihen mennessä kriisikin on jo menneen talven lumia. Niin silloin kyllä ajaudumme melko lailla ongelmalliseen tilanteeseen, eli kaikkia liikennemuotoja emme voi käyttää hyväksi. Eli meidän tulisi pyrkiä kaiken voimin vuoteen 2013 mennessä toteuttamaan tämän projektin, eli että nämä tiedot voitaisiin antaa sähköisessä muodossa ja että tietoa voidaan vaihtaa myöskin sähköisesti. Se, että komissiota ei sidottaisi minkälaisen aikatauluun ja että komissio antaisi vain suosituksen jäsenvaltioille, niin mehän tiedämme, että ongelmat liittyvät yleensä tähän kielen käyttöön. Eli äh, miten me tästä ongelmasta voisimme päästä eroon? Jokainenhan voi käyttää täällä omaa äidinkieltään, niin herää kysymys, että pitäisikö meidän käyttää vain ja ainoastaan IMO ja EUn virallisia näitä keskeisempiä kieliä, eli kolmea, tai sitten, että toimisimme niin kuin ilmailun alalla, eli että yleisin käytettävä kieli olisi englanti. Henkilökohtainen mielipiteeni on se, muut voivat olla eri mieltä, mutta itse haluaisin, että pääsisimme yksinkertaistamisen tiellä mahdollisimman pitkälle. Yleensä lähdetään siitä, että tämä yleinen toinen kieli on englanti. Tiedän, että tämä on arkaluonteinen kysymys, mutta minä olisin tämän ehdotuksen takana. Ja mielestäni olisi paikallaan myöskin meriliikenteen saralla toimimaan niin kuin monilla muilla aloilla tällä hetkellä on käytäntö. Ja sitten seuraava asia, jota komissio ei pidä niin kiireellisenä. Ja tästäpä syystä komissio esittää vain suosituksia jäsenvaltioille. Eli tämä luotsausjärjestelmä. Me tiedämme, että olisi hyödyllistä, jos laivan kapteenilla olisi tällainen luotsauslupa näihin satamiin liittyen, jotka hän tuntee. Mehän tiedämme, että luotseja suojellaan omana ammattikuntanaan, ja tässä viitataan yleensä turvallisuusaspekteihin, mutta me tiedämme, että tuttuun satamaan kapteenit voivat turvallisesti ajaa myöskin ilman muiden luotsien apua. Tästäpä syystä meidän tulisi varmistaa, että sertifikaattien myöntämisprosessi olisi Euroopan unionin tasolla yhtenäinen. Eli että teollisuuden edustajat tietävät, mitkä ovat nämä vaatimukset ja että ne ovat suhteessa tavoitteen asutteluun. Eli ettei aseteta mitään ihan hillittömiä vaatimuksia, jotka johtavat eräänlaiseen protektionismiin, vaan että vaaditaan mikä on järkevää. Tiedän toki, että kyse on turvallisuudesta ja ettei tätä pitäisi jättää sattuman varaan, mutta uskon, että lyhyellä aikavälilläkin on löydettävissä ratkaisumalleja, jotka helpottavat merenkulun asemaa ja elämää. Lisäksi meidän tulisi tarkastella myöskin sellaista mahdollisuutta, että ainakin rohkaisisimme jäsenvaltiota sillä tavalla, ettei tässä prosessissa olisi mukana vain ja ainoastaan satamat, vaan katsoisimme myöskin vähän aidan toiselle puolelle. Eli kun lähdetään yksinkertaistamaan näitä määräyksiä, niin meidän ei pitäisi tuijottaa vain ja ainoastaan satamia. Jos voitisimme ottaa askeleen pidemmälle, jos me voisimme linkittää myöskin sisävesiliikenteeseen liittyvät asianosaiset, niin silloin tämä olisi hyvä. Eli meri- ja jokiliikenne yhdistettäisiin, eli tässä olisi tällaisia rajapintoja olemissa ja saataisiin linkitettyä molemmat liikennemuodot. Eli yksinkertaistaminen toteutuisi myöskin maan sisällä vesitse liikennöitäessä. Oli miten oli, meidän olisi korostettava net järjestelmää sähköisenä järjestelmänä, joka kaikke, kattaisi kaikki tiedot. EMSA toimii hyvin ja sehän valvoo meriliikennettä, mutta mehän tiedämme, että meriliikenteeseen liittyy muitakin kysymyksiä, kuten um, rahtikysymykset ja ne kiinnostavat taas tullia ja satamahuolintaa ja niin poispäin, joten me tarvitsemme tietynlaista järjestelmän päivittämistä. Tähän meidän tulisi rohkaista asianosaisia. Komissiohan tekee ehdotuksensa ja minun mielestäni tämän tyyppinen ehdotus oli erittäin tärkeä asia. Ja mitä tulee tähän e-customs tullausjärjestelmään, Se on erittäin tärkeä järjestelmä ja senkin pitäisi olla linkitettynä tähän SafeCNet-järjestelmäkokonaisuuteen. kokonaisuuteen. Olen keskustellut myöskin komission edustajien kanssa tästä kysymyksestä ja sanoin, että tietoihin pääsyn pitäisi olla yksinkertaisempaa. Mehän tiedämme, että tiettyjä asioita pitäisi olla laajemminkin käytettävissä, mutta sitten kun vaihdetaan tietoa muun muassa rahdista, niin vain ainoastaan ne, joilla on oikeus saada tätä tietoa, niin saisivat myöskin sitä käyttöönsä. Eli meidän täytyy vetää selkeät rajat, eli kellä on minkäkinlaisia toimivaltuuksia. Sillä kyse on myöskin arkaluonteisista mm, teollisista tiedoista, ja me tiedämme, että kaikki eivät halua sitä, että kilpailijat saavat kaiken tiedon mm, näistä muiden rahdeista ja kuljetuksista. Joten kyllä meidän täytyy hyvin tarkkaan pohtia tätäkin kysymystä. Ja mitä aikataulutukseen tulee, niin on tietenkin selvää, että parlamentin pitäisi pyrkiä toimimaan niin, että mahdollisimman nopeasti asiat saadaan kuntoon, jotta vältymme siltä, ettei tästä komission aikataulusta 2013 luisteta. Ja tätäkin tulisi neuvottelussa neuvoston kanssa korostaa. Kiitoksia arvon puheenjohtaja. Nyt jään kuuntelemaan, mitä kollegat ovat mieltä tästä ehdotuksestani. you, Mr. Sturks. As somebody, as you know... Uh, no niin, kiitoksia. Tietenkin minua englannin kieltä taitavana henkilönä kiinnostaa tämä teidän tekemänne ehdotus. Gracias, señor presidente. Hoy... Kiitos puheenjohtaja. Tänä päivänä aloitamme kriteerien vaihtokeskustelun tästä direktiiviehdotuksesta esittelijä, herra Sterke, eh, hahmotteli suuret keskeiset linjat, joka hyvin kuvaa hänen mietintöä. Ei ole kuitenkaan ihan helppo ymmärtää kaikkea tätä. Mutta kriteerit ovat hyviä ja tässä on kuitenkin tervettä hyvää järkeä ja hyvää tahtoa. Mutta varjoesittelijä on kuitenkin ö, sitä mieltä, että tästä pitäisi löytää jotakin tarkennuksia. Mutta tässä on kuitenkin vanhoista toiveista, haaveista kyse, joiden halutaisin toteutuvan. Ja sen takia me emme halua panna kapuloita rattaisiin. Ehkä muut tekevät niin, mutta me emme ainakaan halua tehdä. Mehän juristit haluavat ainakin parantaa tilannetta. Aina on joku kolmas henkilö, joka sanoo, että on ennen aikaista, pitää odottaa, on välttämätöntä odottaa, saada lisää kokemusta. Mutta minä olen kyllä vakuuttunut, että ei pidä enää odottaa. Meidän täytyy olla nyt pioneerihenkisiä ja mennä todella reippaasti eteenpäin. Tämä direktiiviehdotus pitää sisällään yksinkertaistamista. Meidän tarkastusten, tarkastuksen yksinkertaistamissa EUn satamissa, mitä tulee laivoihin ja tavaraliikenteeseen – kuljetettaviin tavaroihin. Ja meidän pitäisi saada myös rajaton meriliikenne EUn. Meidän pitäisi myös suosia meriliikennettä lyhyillä, lyhyillä väleillä. Meidän pitäisi saada myös saada yhdenmukaiset menettelytavat. Me EU haluaa kuitenkin olla jatkuvasti pioneerihenkinen silloin, kun on kyse myös kansainvälisestä merioikeudesta. Me, me Tietysti kuulemme ääniä, jotka sanovat, että miksi tällä tavalla pitää kiirehtiä, mutta minä kuitenkin sanon, että tässä tapauksessa Euroopan pitää olla etujoukoissa, sen täytyy olla modern, modernisoija, uudistaja. Meidän täytyy yhteisöllistää tätä käytäntöä. Ihan viimeiseksi on kyse harmonisoinnista, tiedon järjestelmän harmonisoinnista. Meillä on tietovaihtoa, SafeCNet-järjestelmä, kyllä se aivan varmasti tulee vaikuttamaan tehokkuuteen ja kuinka voimme käynnistää koko tämän hankkeen. Meidän ei pidä enää viivyttää tämän voimaan asettamista. Meidän täytyy kuitenkin olla hyvin varovaisia ja seurata tarkasti, mitä komissio meille ehdottaa. Öö, hyvät herrat ja naiset, tämä on hyvin myönteinen esitys. Meidän täytyy kuitenkin vielä keskustella joistakin yksityiskohdista, siihen on aikaa, mutta Varmasti tämä kollega Sterkin miehintö, mietintö on hyvä ja me voimme varmasti myötä vaikuttaa siihen, että pääsemme jostakin erimielisyyksistä yksimielisyyteen esittelijän kanssa, mutta keskeinen viesti on se, että me haluamme kehittää meriliikennettä e, ja meidän haluamme nimenomaan kehittää EUn alueella meriliikennettä. Kiitos. Kiitoksia sitten kollega Milana SNDn, SNDn puolesta. Io non conosco da molto... Minä en tunne kollega Sterksiä pitkältä ajalta, mutta minulla on se vaikutelma, että se tapa, jolla hän analysoi tämän mietintönsä, antaa todella hyvän pohjan yhteistyölle, joten en vain minä, vaan ihan ryhmänä voin ilmoittaa, että yhteistyömme tulee olemaan hedelmällistä ja yritämme parhaalla mahdollisella tavalla tehdä yhteistyötä ja olen kovin luottavainen kollegan lähestymistapaan. Ihan ensisilmäyksellä tämä tiedonanto vaikuttaa ihan vain tekniseltä kysymykseltä, mutta tosiasiassa tämä ja muut toimet tällä sektorilla haluavat varmistaa sen, että voidaan laajentaa sisämarkkinoita mairi-alalla. Olisi väärin, jos lähestymistapamme olisi pelkästään tekninen. Meidän on pidettävä, se, pidettävä mielessä meriliikenteen uudistunut kilpailukyky Euroopan unionissa ja sen kehitysmahdollisuudet komission, komission tekemä kuuleminen, sidosryhmien mielipiteet johtavat meitä tähän suuntaan. Tämä voi olla ensimmäinen yksinkertaistamisen askel, joka palauttaa kilpailukyvyn meriliikenteeseen verrattuna maantieliikenteeseen. Joten jos meille kaikille tämä vain sopii, niin minä kyllä kiinnittäisin erittäin ö, paljon huomiota tähän meidän mietintöömme. Määräajat ovat erittäin tärkeitä. Meillä on aikaa kiirehtiä tätä ja sitten parlamentin taholta komissiota voitaisiin vähän painostaa toimimaan nopeammin ja voidaan, me voimme sanoa, että mitä saada, voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä. Pari suositusta. Ensimmäinen on se, että erottaisin nämä kaksi peruskysymystä. Ensimmäinen on yksinkertaistaminen ihan paperilla, eli esimerkiksi dokumentaation tarve. Byrokratia on välttämättä yksinkertaistettava erityisesti EUn sisäliikenteessä. Toinen asia on, että tätä komissio voisi syventää ja voisimme yrittää olla vähän rohkeampia tässä asiassa. Liittyy siihen, mitä tapahtuu maan päällä. Meidän satamissamme on usein ihan logistisia ongelmia, kun laiva saapuu satamaan, se ei välttämättä saa niitä palveluja, joita se tarvitsee, eh, tai palvelut ovat kaukana eh, itse satama-alueesta. Eh, joten tämä, nämä palvelut, tullipalvelut, vaikka tässä nyt ei tullista varsinaisesti kysekään, lastinpurku, niitä varten on varmistettava kaikissa satamassa hyvät logistiset palvelut. Tarvitaan tällainen yhden luukun palvelu satamissa. Tämä on prioriteetti mielestäni ja erittäin tärkeä kysymys, joka on otettava tähän mukaan, koska e, emme halua ainoastaan byrokratian helpottamista, vaan ihan fyysisesti toiminnan helpottamista satamissa. Haluaisin myös tietää, mitä komissio on tästä asiasta mieltä, koska tämä varmaan tarkoittaa sitä, että puututaan myös satamasuunnitteluun sekä logistisesti että satamien järjestelykysymyksiin. Olisi hyvä ehkä, että meidän valiokuntammekin järjestäisi kuulemistilaisuuden, johon kutsuttaisiin satamaviranomaisia henkilöitä, joilla on tärkeä rooli satamien järjestelyissä. Toinen suositukseni liittyy siihen rooliin, joka tässä voi olla. Olla selkeä sanainen haluaisin, että meillä olisi tätä yksinkertaistamista ja muutaman vuoden kuluttua olisi sellainen tilanne, että Euroopan sisällä olisi normit, jotka takaisivat tasapainon ja vähän homogeenisemman kehityksen, että olisimme luoneet avoimemmat olosuhteet, yksinkertaistaneet menettelyä, mutta minun mielestäni meidän täytyy katsoa myös seuraavaa päivää sen jälkeen, kun olemme tehneet nämä uudistukset. Kun olemme, omin, kun olemme IMOn sisällä ja kansainvälisesti nämä uudistukset tehneet, niin meidän täytyisi tarkastella kansainvälistä merioikeutta. Eli meidän toimiemme pitäisi myös ottaa huomioon tuleva roolimme kansainvälisesti meriliikenteessä. Nyt olen puhunut jo pitkään. Odotan mielelläni vielä esittelijän kommentteja ja komission kommentteja. Kiitoksia. Kiitokset sitten vihreiden puolesta kollega BC. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ryhmäni vihreiden nimissä sanoa, että me tuemme kaikkia tutkia sitä, joka, joka helpottaa meriliikenteen toimivuutta, sen sujuvuutta, sen tehokkuutta ja jonka myötä voidaan myös suosia vaihtoehtomuotoja tavarakuljetukselle maanteitse. Tämä helpottaa muuttaminen, tämä parannus, tämä järkiperäistäminen menetelmissä, harmonisointi tietoteknisesti menee ihan hyvään suuntaan, vaikka e- esittelijä Dick Sterks ihan aiheutetusti osoitti meille joitakin ongelmakohtia. Hän kertoi niistä meille, me perehdymme niihin, mutta eivät ne minusta ole mitään ylitsepääsemättömiä esteitä tavoitteen saavuttamiseksi, eli jos me haluamme tehokkuutta lisää meriliikenteeseen eri menetelmiin, eri ylimenovaiheisiin, mutta haluaisin kuitenkin estää sen tilanteen syntyvän, että ei tässä liikaa suosittaisi kuitenkaan paperibyrokratiaan, kuten edellinen puhuja sanoi. Sehän merkitsisi takapakkia valvontamenettelyihin. Yksinkertaistaminen ei tarkoita säännöstön purkamista tai hajauttamista. Me olemme sanoneet tämän aikaisemminkin. Ja jos on kyse uusista teknisistä menetelmistä, tietoteknisestä harmonisoinnista, niin ei se tarkoita sitä, että joidenkin esteiden suojaaminen häviäisi. Meidän pitää turvata meidän pitää ennen kaikkea ajatella meriturvallisuutta ja ympäristöä. Tässä me olemme erittäin valppaita uuden direktiivin syntyvaiheen kanssa, mutta me haluamme kuitenkin tehdä paljon sen eteen, ettei se lähde sivuraiteille, väärälle tielle. E Kiitokset ja sitten kollega Foster ECRn puolesta. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Totuttuun tapaan kollega Sterk on asiantuntevalla tavalla esitellyt asiansa. Nyt valitettavasti puhujan mikrofoni meni pois päältä. Is this on? Uh, I was just saying thanks to... Niin, kiitokset kollega Sterksille. Hän on oikea henkilö tätä asiaa käsittelemään. Hänellä on tietämystä aiheesta. Hän as, ajaa asiaa oikealla tavalla. Niin, keskeisin kysymys, niin kuin tuli jo sanottua, on se, että löydämme ratkaisun siihen, että tavoitteena olisi yksinkertaistaminen ja ettei byrokratia ole kapulana rattaissa. Ja ettei loppupelissä järjestelmä ole olisi nykyistä hankalampi. Se on kaiken A ja O, kun tämän tyyppisiä asioita käsitellään. No ehkäpä komissiolta voisin saada vastauksen siihen, että kun täällä viitattiin neuvoston keskustelussa siitä, siihen, että miten tämä vaikuttaisi niihin maihin, kuten Luxemburgiin, eli millä tavalla tätä käsiteltäisiin näissä maissa, mikäli ne kuuluisivat tähän järjestelmään. Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, mitä eräät jäsenvaltiot ovat neuvostossa todenneet. Eli tämän uuden tekstin suhde vanhoihin teksteihin, Schengenin teksteihin, tullikoodeksiin ja muihin. Tämän tyyppisiä kysymyksiä on esitetty ja on selvää, että nämä ovat varmaan olleet jo alkumetreillä pöydällä. Ehkäpä Sterks tietää näistä asioista enemmän. Ja mitä tulee aikataulutukseen, niin katsotaan nyt, miten järjestelmä toimii. Ja mitä tulee kielipolitiikkaan, niin, niin puheenjohtajan tavoin toteaisin, että ilmailun saralla käytetään oikeutetusti englantia. Kyllä meidän täytyy tarkkaavaisesti ja Käytännönläheisesti käsitellä tämän tyyppisiä kysymyksiä. Englantia voitaisiin käyttää toisena pääkielenä, mutta me tiedämme, että joistakin maissa ei vain sitä englantia käytetä tällä tavalla, erityisesti jos kyse on aluksista, jotka tulevat kolmansista maista. Ja Käytännönläheinen ratkaisumalli olisi siis kaiken A ja O, eli meidän pitäisi välttää kaikenlaista sekaannusta. Ja sitten pari tarkentavaa kysymyspyyntöä, jotka halusin siis esittää. Kiitokset vielä kerran kollega Sterksille siitä, että nämä asiat ovat edenneet tällä tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Van Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että kollega Sterks vastaa tämän asian käsittelystä. Se johtuu siitä, että hänen nimestään Sterks tarkoittaa olla vahva. Meidän täytyy katsoa siis, minkälaisia eroavaisuuksia on käytännön ja tavoitteen asettelun välillä. Mutta alustavana kysymyksenä esittäisin, kun täällä puhuttiin tiedon välitykseenkin, meidän täytyy tietää, mitä tavaroita kuljetaan, no, kuljetetaan, ja siinäpä se ongelma onkin. Olen tutkinut monia meriliikenteen onnettomuuksia, ja aina kävi niin, että me emme oikeastaan tienneet koskaan kovinkaan tarkkaan, mitä kuljetettiin. Tietoja voidaan tietenkin välittää, mutta mitäs välität, jos et tiedä, mitä kyydissä on. Ja komissio voisi reagoida kyllä tähän asiaan. Sitten toinen huomio, herra puheenjohtaja. Niin, käytäntö on jotain muuta kuin mitä paperilla on sanottu. Eli miten tietoihin voidaan päästä käsiksi? Tämä on tärkeä kysymys. Meidän täytyy tarkkaan määritellä, ja nyt puhun kyllä komission suuntaan, että meidän täytyy määritellä nämä pääsyoikeudet näihin tietoihin. Eli kenellä liikennepuolella on oikeus saada näitä tietoja käyttöönsä. Olen ryh- vihreiden edustajan kanssa samaa mieltä. Kyllä valvontaviranomaisilla pitää olla oikeus päästä näihin tietoihin käsiksi, koska heidän pitää tietää, millä tavalla valvonta pelaa. Sitten kysymys kielestä. Tietenkin oman kielen käyttö on erittäin tärkeä aihe ja ajatus, mutta kyllä voin tukea ajatusta, että englantia käytettäisiin työkielenä, koska merikuljetushan on kansainvälistä kuljetusta useimmiten, niin tärkeää olisi, että kaikki laivan henkilöstön kuuluvat voisivat ymmärtää toisiaan ja silloin voitaisiin käyttää englantia yhteisenä kielenä. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä linkitetään myöskin muihin liikennemodeihin. Esimerkiksi myös tieliikenteen ja sisävesiliikenteen osalla pitäisi korostaa englannin kielen merkitystä. Tiedän, että tämä on ar- arkaluonteinen kysymys, mutta tästä meidän pitäisi lähteä liikkeelle, sillä sisävesiliikenteen osalta on ollut havaittavissa, että useammat matruusit tulevat englanninkielistä maista, kuten Filippiineiltä. Eli englannin kielen asema on vahvistumassa entisestään. Ja siksipä ehdottaisin, että turvallisuuden nimissä me käytettäisiin yhtä kieltä ja se olisi englanti. Ja sitten yksi kysymys. Ehkäpä esittelijä tai komissio voisi vastata siihen. Eli direktiivin soveltamisala. Erinäiset kollegat ovat viitanneet siihen, että kyse olisi vain rannikkoliikennettä kattavasta asetuksesta tai tekstissä artiklassa kaksi sanotaan, että kyse on yhteisösatamasta, josta liikenne lähtee liikkeelle, ja sitten artiklassa kolme määritelmät sanotaan, että laivatyypistä riippumatta. No täällä kollegat ovat viitanneet rannikoliikenteeseen. Mutta tuskinpa, kun määritelmäosassa sanotaan, että kyse voi olla mistä tahansa aluksesta, niin tuskinpa mitä järjettömän isoja aluksia käytetään mm, jokiliikenteessä, joten tässä on jonkinlainen ristiriita, johon tarvittaisiin kyllä selkiinnystä. Kiitoksia. Thank you. Before I bring in Mr. Kiitoksia ennen kuin komission edustaja Tiilman saa puheenvuoron, niin toteaisin itse, että tiedän toki minkälaisia ongelmia tällaisilla muiden maiden ympäröimillä mailla on.